Dimas Talka ja Enrico Maria Speroni on valittu varajäseniksi. Sitten EPP, SD, ALDE, Vihreiltä ja GUE-ryhmältä sekä sitoutumattomilta on saatu nimitysehdotuksia valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Ja nämä luettelut liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. Jos mitään vastaloitetta ei esitetä. Istunnon loppuun mennessä nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi.